Good afternoon, dear colleagues. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Olkaa hyvä ja istuttukaa paikoillenne, jotta voisimme edetä asiassa nopeasti. Tämä järjestäytymiskokous kansallisvapauksen valiokunnassa on nyt avattu. Niin kuin tiedätte, kokouksen tarkoituksena on valita puheenjohtaja ja neljä varaa puheenjohtaja, jota saamme puheenjohtajiston kokoon. 191 säännön mukaisesti tässä toimimme. Valintajärjestys on seuraava. Ensin puheenjohtaja ja sitten varapuheenjohtajat. Niin kuin sihteeristö on ilmoittanut, meillä on paikalla tarvittava määrä jäseniä. Näin ollen voimme päätökset tehdä ja välittömästi pyydänkin teitä ilmoittamaan ehdokkuuksista. Edustaja Könts, olkaa hyvä. Niin, ryhmämme nimessä meillä on ehdokas edustaja Lopes Aguilar. Haluaisin ehdottaa häntä puheenjohtajaksi. I turn to... Kiitos. Nyt Lopes Aguilar, hyväksyttekö ehdokkuuden? Okei, okay, thank you. It... Kiitos. Onko muita ehdokkaita tarjolla? Ei ole. Ehdotan, että äänestämme suosionosoituksen puheenjohtajasta. Congratulations. Onneksi olkoon. Hyvä kollega, olkaa hyvä, asettautukaa tänne puheenjohtajan paikalle uudelleen valittuna puheenjohtajana. the only point today. This is the only point. Consider the elections. And that will be it. And then the vice. chair. Now we elect the vice chair. Okay, just let me express gratitude and then we'll proceed. Okay. Good afternoon, honorable members. Hyvää iltapäivää, hyvät parlamentin jäsenet. Alkuun haluan sanoa, että minulla on kunnia olla kansallisvapauksien valiokunnan johdossa. Tämä oli ensimmäinen niin kun tulin parlamenttiin. Ja aivan suoraan voin teille kertoa, että tulin tänne omalla koulutuksellani, joka minulla on perustuslaista. Minulla on ollut kunnia palvella omaa kotimaatani Espanjaa oikeusministerinä – ja kabinetin hallituksen jäsenenä. Minulla oli silloin käsitys, että tunsin jossain määrin Euroopan parlamenttia, mutta olin kyllä väärässä. Aivan suoraan voin teille kertoa, että olen nyt oppinut kahden ja puolen vuoden aikana, mistä Euroopan parlamentissa oikein on kyse. Minulla on ollut suuri kunnia olla puheenjohtajana valiokunnassa, saada kokemuksia teidän kanssanne kansalaisvapauksien valiokunnan puheenjohtajana. Ja olen tästä kiitollinen. Aivan vilpittömästi haluan ilmaista teille kiitollisuuteni ymmärtämyksestänne ja myös joskus anteeksiantamuksesta. Niin, että olette niin sallivia erilaisten tapahtumien suhteen joita kohtaamme, kun käymme lävitse näitä hyvinkin kiehtovia esityslistoja, esityslistan kohtia Euroopan parlamentissa tässä valiokunnassa. Kaiken todennäköisyyden vastaisesti eh, Lissabonin sopimus sitten astui voimaan ja nimenomaan tätä kautta sitten kansalaisvapauksien alue ikään kuin luotiin ja toimintaohjelma hyväksyttiin Espanjan puheenjohtajakaudella tälle alalle. Ja sitten meillä on ollut, ollutkin hyvin rankka työsarka. Varmasti yhdytte näkemykseen siitä, että Tämä työ on ollut hyvin paljon aikaa viemää ja haastavaa, mutta myös äärimmäisen myönteistä. Parlamentissa ja tässä valiokunnassa, joka sattuu olemaan parlamentin aktiivisin valiokunta ja se valiokunta, johon kohdistuu kaikista painavin lainsäädännöllinen työtaakka. Olen ylpeä siitä, että minulla annetaan mahdollisuus vielä parantaa suoritustamme tällä toisella puoliskolla. Ja toivon todellakin, että ymmärrätte ja teette yhteistyötä kanssani näiden kiehtovien aiheiden parissa. Saman tapaan kuin olemme työtämme tehneet viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana. Turvapaikkapaketti, maahanmuuttopaketti on jossain määrin viivästynyt. Oikeudellisen yhteistyön paketti toivottavasti saavat sykäystä nyt eteenpäin Puolan puheenjohtajakauden aikana. Ja todellakin aiomme tehdä parhaamme Tanskan kaudella ja sen jälkeisellä Kyproksen kaudella näiden asioiden edistämiseksi. Toivon, että voimme nauttia yhteistyöstä ja uskon, että näin on ja todellakin kiitän teitä luottamuksestanne minun niin, että minulla on mahdollisuus jatkossakin johtaa tätä valiokuntaa parhaan kykyni mukaisesti. Nyt tämän todettuani aivan lyhyen version, eli kiitokset. Suuret kiitokset nyt voimme edetä valitsemaan varapuheenjohtajia valiokunnalle. Äänestämme neljästä varapuheenjohtajasta. Pyydänkin nyt ilmoittamaan erilliset ehdokkuudet neljäksi varapuheenjohtajaksi. Ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs varapuheenjohtaja tässä järjestyksessä. Ja sitten pyydämme mahdollisia ehdokkaita hyväksymään nimitykset. Onko nimitysehdotuksia? Er- edustaja Busuttil, olkaa hyvä. By Kiitos. Aloittaisin onnistelemalla teitä uudelleen valinnastanne valiokunnan puheenjohtajaksi. Toivotan teille parasta onnea seuraavaksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Toivomme hyvää ja vieläkin voimakkaampaa yhteistyötä kanssanne EPPn puolesta valiokunnan ensimmäiseksi vala- varapuheenjohtajaksi ehdotan ryhmämme puolesta ystäväni ja kollega Kinga Gaalia. Mr. Busutil and for the nomination. Edustaja Busutil edustaa edustaja Gallia. Onko muita ehdotuksia? Thank you, Chair, and Kiitoksia puheenjohtaja ja lämpimät onnittelut. Meidän ryhmämme SD-ryhmä haluaa ehdottaa Kinga Gas. No success. There goes. Second nomination for Mrs. Guns. And now Mrs. Weber. Siinä Guns toiseksi ja nyt Weber. And Kiitos ja onnittelut. Että voimme hyvää hedelmäistä yhteistyötä. annetin toisella puoliskolla halliryhmän puolesta. Erittäin Sofi Intveltia varapuheenjohtajaksi. Mrs. Weber. Kiitoksia. Meillä on nyt kolmas ehdotus, edustaja Intvelt. Ja vielä herra Busutti, olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman, I come in again for the post of third vice. Ehdotan kolmatta varapuheenjohtajaa. En tiedä, viittasiko Renata Weber neljänteen varapuheenjohtajuuteen, mutta kolmanneksi varapuheenjohtajaksi ehdottaisin kollegan Salvatore Jokoninan. Okei, okay. okei. Okay. Then. No niin, hyvä sääntöjen mukaan parlamentissa ja valiokunnassa nimitys sujuisi seuraavaan tapaan. Ensimmäinen varapuheenjohtaja, kollega Gall, toinen varapuheenjohtaja, kollega Intveld, kolmas varapuheenjohtaja, kollega Jakolino ja neljäntenä edustaja Göntz. Olemmeko samaa mieltä näistä ehdokkuuksista ja järjestyksestä. Okay. Okay, that was, that was the situation for... Tämä oli siis ensimmäisen kauden järjestys. Jos kyseiset henkilöt valitaan uudelleen tehtäviinsä, niin voimme edetä suosion osoituksen ja kysymme vain heiltä, Onko vastustusta? Ei vain, vaan on konsensus näin tästä nimityspaketista. Ovatko kaikki samaa mieltä? Ymmärrämme näin ollen, että heidät on valittu uudelleen suosin osoituksen. Borgetsi, olkaa hyvä. Mr. Borgetsio. Volevo solo dare atto della mia astensione. D'accordo. Un'astensione e dal re. Sanoisin vain, että äänesti tyhjää. Consenso di acclamazione. Niin, siis konsensus vallitsee näistä nimityksistä, jotka juuri ilmoitimme. Lukuun tätä tyhjää ääntä. Nyt siis etenemme kokouksen esityslistalla puheenjohtajien valinnan jälkeen. Jos muita asioita ei ole, niin ilmoittaisin seuraavan kokouksen ajankohdan, joka on nyt määrätty tammikuun 25. päivälle. Aamulla kello 9-12.30 ja sitten iltapäivällä kello 15-18.30 täällä Brysselissä. 26. päivä sitten taas kello 9 aamulla kello 12.30 ja siinä kaikki asiat. Kiitos vielä kerran.